Nyt olemme käsitelleet tämän kohdan esityslistalla. Cari colleghi, l'ordine del giorno reca... Eh, Hyvät kollegat, nyt sitten jatkamme esityslistalla. Kyse on neuvoston ja komission julkilausumista ja tässä aiheena on rahoitusvalvontapaketti. Prego. Uh, thank you. Just inquiry. I, I thought we were... Kiitos. Minusta meillä piti olla tällainen ilman puhujalistaa ähm, keskustelu tässä vaiheessa keskustelua. Ci sarà il catch di AI. Niin, kyllä tämä pidetään. Mutta tämä liittyy tähän rahoitusvalvontapakettiin. Haluaisin vielä tehdä selväksi sen, että puheajat tulevat olemaan hyvin lyhyet, koska me olemme tässä jo melko lailla myöhässä ja äänestyssessio tulee olemaan hyvin pitkä. Minä tulen pistämään mikit kiinni, kun puheaika on käytetty. Catch the, catch the eye kyllä pidetään, mutta siis äh, puheajosta täytyy pitää kiinni. Ikävä kyllä näin on, olen pahoillani. Ja nyt sitten haluaisin tässä heti antaa neuvostolle puheenvuoron. Herra te saatte puheenvuoron. madame la Kiitos, rouva puhemies. Hyvät Euroopan kansanedustajat, tulen mielelläni tänne käsittelemään uudelleen rahoitusvalvontapakettia. Mehän keskustelimme aiheesta eh, Ecofinissä. Rahoituspaketti, joka koskee valvontaa, pääsee nyt äänestykseen täällä parlamentissa. Tämä on tekstikokonaisuus, jossa otetaan käyttöön uudistus, joka on hyvin tärkeä Euroopan unionissa. Se vastaa useisiin haasteisiin. Ensimmäinen haaste, kuten neuvoston puheenjohtaja juuri puhui, se on vastaus kriisiin, kun Lamfalysin arkkitehtuuri ja koko rahoitusala on ollut kriisissä. Valvojilla on tehtävänsä ja nyt on laadittu eurooppalaista lainsäädäntöä ja yhdentymisprosessissa halutaan tällaista varovaista valvontaa. Tämä on ensimmäinen ja tärkeä myönteinen askel kohti eurooppalaista lähestymistapaa, mutta kriisin valossa on huomattava, että prosessi on osoittautunut liian kunnianhimottomaksi. Tässä ei ole pystytty Äh, hillitsemään rahoituskriisiä ja antamaan tehokkaita vastauksia erityisesti ihan kentällä ja rajat ylittävästi. Siksi haluamme luoda eurooppalaisen järjestelmäriskin komitean, joka saa Euroopan keskuspankilta hallinnollista tukea. EKP ja sen pääjohtaja on käytössä ja valmis työskentelemään yhdessä tämän järjestelmäriskikomitean aikaansaamiseksi. Olen varma, että EKP käyttää kaikki voimansa myöskin siinä, että täytyy toimeenpanna joitain suosituksia, joita komitea sitten antaa. Haluamme myös vahvemmat ja reaktiivisemmat valvontaviranomaiset, jotta voidaan teknisiä yhteisön normeja valvoa ja varmistaa niiden täydellinen täytäntöönpano myös kriisin aikoina. Näillä viranomaisilla on juridiset keinot saada rahoitusyhteisöt noudattamaan sääntöjä ja ne lisäävät kansallisten valvontaviranomaisten toimivaltaa. Tässä pyritään aikaansaamaan loppuun saattamaan sisämarkkinat. Meillä on myös yhteinen valvojien komitea, jotka pyrkivät vähentämään eroavuuksia kansallisten valvontaviranomaisten välillä mutta ei kannata pelätä näitä sanoja, mitä tämä tarkoittaa. Tämä on historiallinen yhteisymmärrys ja sopimus, kuten monet ovat täälläkin sanoneet. Belgia puheenjohtajamaana on tehnyt tästä ensimmäisen painopistealueensa rahoitusmarkkinoilla, mutta myös kokonaisuudessaan. Nimittäin nyt me pyrimme jatkamaan ainutlaatuisen valvontamallin rakentamista, mutta pyrimme myös katsomaan, minkälaisia rahoitusvalvontamalleja kumppaneillamme on. Tämä osoittaa, että Euroopan unioni, jossa on 27 valtiota, pystyy uudistamaan rahoitusvalvontansa ilman, että Yhdysvallat jää aivan liian kauaksi ja etäälle. Vuonna 2009 Euroopan neuvostossa keskusteltiin hyvin lupaavista vaihtoehdoista. Ja nämä uudistushalut haluttiin toimeenpanna. Yhdysvallat oli silloin jo ottanut käyttöön uudistuksen ja nyt he puoltavat lainsäädäntöpakettia, joka on vuoden työn tulos eri instituutioiden välillä Euroopan parlamentti tulee antamaan osoituksen siitä, että Euroopan unioni ei ole jälkijunassa, vaan se on myös johtaja tässä uudistusprosessissa, jota tuetaan myös G20-foorumilla. Meidän tulee tämän päivän historiallisen äänestyksen jälkeen saada tämä malli elämään. Se on se kolmas haaste. Kyseessä on valvontamalli, joka on sellainen, että viranomaiset koordinoivat kansallisten viranomaisten toimia ilman, että ne korvaavat niitä kuitenkaan. Tämä on järjestelmä, joka vahvistaa itsensä ja Euroopan järjestelmäriskikomitean myötä saamme merkittävän keskusteluelimen päätöksentekoelimen makrotaloudellisissa asioissa, myös transatlanttisissa sekä maailmanlaajuisissa suhteissa. Eurooppalaisten mm, rahoitusvalvontaviranomaisten myötä pystymme hallitsemaan riskejä ja valvomaan heidän toimiaan. Tämä koskee myös Omnibus 1-direktiiviä, josta parlamentti antaa kantansa tänään. Myös muita lainsäädäntö toimia tullaan ottamaan käyttöön ja uudistamaan olemassa olevia sääntöjä ja tekstejä. Hyvät kuulijat täällä haluaisin vetää yhteen. Tänään nimittäin olemme ensimmäisen käänteen tekevän etapin kynnyksellä. Hetken kuluttua tapahtuva äänestys on sellainen, että se vaikuttaa pitkälle. Haluaisin kiittää Rova Boilsia, rahoitusalan valiokunnan puheenjohtaja herra Margalossia Gigolfia sekä muita varjoesittelijöitä sekä komissaareja Rehn ja Barnier, joka on täällä nytkin läsnä. Meillä on ollut hyvin hedelmällisiä ajatusten vaihtoja, rakentavaa yhteistyötä ja keskustelua, jotta olemme saaneet tämän kompromissitekstin, joka laitetaan äänestykseen tänään täällä. Toivon, että edelleenkin Jatkamme neuvotteluja tulevista teksteistä, joilla uudistetaan edelleenkin näitä rahoitusalan määräyksiä. Minä voin varmasti sitoutua jo tulevien puheenjohtajavaltioiden puolesta siihen, että viimeaikaisten neuvottelujen valossa voimme varmasti jatkaa uusilla sopimuksilla, erityisesti ajattelen investointirahastoja, ja että voimme yhdessä komissaari Barnierin kanssa tukea kokonaista työaikataulua, jotta saamme aikaan uusia lainsäädäntötekstejä. Kiitän. Grazie. La parola al commissario Barnier, prego. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Barnier. Kiitos puhemies. Hyvät e- edustajat, te kohta puoliin käytätte äänestysmahdollisuutta nyt tästä rahoitusvalvonnasta. Sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt tämän ehdotuksensa, varmaankin voidaan siitä sanoa, että se on ollut aika historiallista meidän maan osamme rahoitusvalvonnassa. Rahoituskriisin alusta lähtien Euroopan unioni on reagoinut näihin tapahtumiin kansainvälisellä tasolla ja aloittanut G20-prosessin ja sitten myös Washingtonin prosessin marraskuussa 2008 ja myös ensimmäiset äänensä kuuluttanut juuri kriisin alun jälkeen ja luonut paljon uutta työtä ja Jacques de la Rosierin työtä erityisesti voimme arvostamme. Ja tällä sopimuksella me, me nyt olemme saaneet aikaiseksi sellaisen puitteiston, jonka sisällä ovat ne kaikki aloitteet, joiden kautta me tuote tuottajalta ja markkina markkinalta ja rahoitustoimija rahoitustoimijalta tuoda yhteiset säännöt aikaiseksi tuosta tammikuun alusta lähtien ja saamme näin järkevän valvonnan ja myös tehokkaan valvonnan aikaiseksi. Tämä puitteisto, jonka olemme hyväksyneet, toimii pohjana kaikille sektorialoitteille, joihin haluamme tulevaisuudessa ryhtyä. Tämä sopimus sitouttaa meidät tähän henkilökohtaisesti ja te ja teidät myös tähän työhön. Kiitän Garcia Marcajoa, herra, ja herra Skinneria, Sanchez Presedoa ja herra Kiikoldia ja herra Baulsia kaikkia ja kaikkia varjoesittelijöitä. Kirja, kiitän myös kaikkia niitä, jotka ovat kovasti, innokkaasti, erityisesti valiokunnan puheenjohtaja Sharon Baulsia. kiitän siitä, että hän on tätä työtä ohjannut innokkaasti ja myös ECOFIN neuvostoa kiitän. Se on päättäväisesti halunnut viedä työtä eteenpäin e, myös jo Espanjan puheenjohtajakauden aikana ja myös Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Kiittäisin heitä siitä. Minä kiittäisin ehkä hivenen epätodennäköisesti myös minun vieressäni istuvaa komission jäsentä. Hän muutamien päivien kuluttua päättää työnsä tässä näiden asioiden hoitajana hän on tuottanut kunniaa Euroopan yhteiselle julkiselle toiminnalle. Hyvät naiset ja herrat, parlamentin lisäarvo tässä työssä on hyvin merkittävää ja kiistämätöntä. Erityisesti mietin eurooppalaisten viranomaisten vahvempaa toimintaa tässä, erityisesti juridisen kentän luomisessa ja kuluttajan suojassa, palaamme siihen kohtapuoliin, ja myös ennaltaehkäisemisessä ja tiettyjen tiettyjen rahoitusvälineiden kieltämisessä ja monissa muissa kysymyksissä ja kiittäisin komission jäsen Olli Rehniä ja hänen joukkuettaan siitä auttamisesta järjestelmäriskikysymyksissä sekä neuvostossa että parlamentissa. Tämä tietysti on välitysratkaisu. Tämä on tietysti kompromissi. Monet olisivat halunneet mennä paljon pidemmällekin. Komissio teki omia dynaamisia ehdotuksiaan. Tästä olemme sitten päässeet yhteisymmärrykseen tässä vaiheessa tällä tavalla. On tietysti olemassa monia teknisiäkin asioita vielä myöhemmin ratkaistavana, mutta kokonaisuutenaan nyt neuvoston äänestyksen, yksimielisen äänestyksen jälkeen ja myös teidän tämän päivän äänestyksenne jälkeen Eurooppa, he heti vuoden, ensi vuoden alusta saa käyttöönsä selkeän rahoitusvalvonnan, joka on sopeutettu nykytilanteeseen ja näin sitten, eh, sitten eh, suurin osa pankeista ja jäsenvaltioista pääsee hyötymään tästä järjestelmästä rajat ylittävällä tasolla ja näin sitten rahoituslaitosten riski, riskejä pystytään valvomaan paremmin. Me olemme saaneet selvän, val, selvää valvontaa aikaiseksi ennustaaksemme kriisejä paremmin ja suojataksemme kansalaisia paremmin ja näin Eurooppa voi sitten oppia, on voinut oppia tästä kriisistä yhdessä yhdysvaltalaisten kanssa ja myös toivon, että muutkin maanosat voisivat hyötyä näistä meidän opeistamme G20-kokouksessa. Ja nämä viranomaiset luodaan 20, 2011 tammikuun alussa ja meillä on tähän sitten tietysti paljon teknistä työtä ja myös talousarviota tähän tarvitaan ja parlamentin yhteisymmärryksessä tulevat johtajat ja puheenjohtajat näihin viranomaisiin nimetämme ja huomauttaisin, että näitä nimityksiä täytyy jo, nämä nimitykset täytyy hoitaa siten, että taataan riippumattomuus ja, ja, ja pätevyys näihin töihin. Ja, ja, ja tässä tähän työhön sitten, tähän, tähän riippumattomuushuoleen on osallistunut myös Euroopan keskuspankki. Hyvät edustajat, me haluamme nyt vastata tähän tarpeeseen ja tähän työhön tammikuun alusta 2011, jotta saamme tämän toimivaan, järjestelmän toimimaan tehokkaasti ja toteuttamaan niitä päätöksiä, jotka on tehty ja joita tullaan tekemään nyt näistä luokituslaitoksista on tehty omia sääntöjä ja myös johdannaisista on tehty sääntöjä, samoin kuin swapseista ja ne on tässä juuri äskettäin hyväksytty, mutta me emme jää tähän. Me teemme tätä työtä kokonaisvaltaisesti, integroidusti, saadaksemme koko rahoitusjärjestelmämme paljon avoimemmaksi ja paljon toimivammaksi ja vahvemmaksi, jos e, varsinkin sitten näissä hedge Schwarz-kysymyksissä ja monissa muissa. Ja me haluamme tehdä pankkijärjestelmällemme myös uudistuksia ja ensi vuonna rahoitusmarkkinadirektiiviä käydään uudelleen läpi ja myös rangaistusjärjestelmää markkinoiden väärinkäytöskysymyksissä käydään uudelleen läpi ja käydään läpi kriisien ratkaisumahdollisuuksia ensi vuoden aikana läpi voidaksemme sitten ennaltaehkäistä tulevia kriisejä ja suojata kansalaisia, jotka ovat meidän veronmaksajiamme ja myös ruokia tasapainoista ja tasa-arvoista ja kestävää kasvua ja kehitystä tulevaisuudessa. Tässä me toimimme ennaltaehkäisyn keinoin samalla tavalla kuin ympäristökriiseissäkin näissä talouskriiseissä. Meidän täytyy jollain tavalla pystyä vastaamaan tähän tavoitteeseen. 17 prosenttia unionin talousarviosta me olemme nyt mobilisoineet tämän kriisin ehkäisemiseen ja me haluamme nyt tulevaisuudessa sitten pyrkiä toimimaan siten, että tämä korjaaminen ei olisi niin kallista näiden pankkikriisien yhteydessä. Me olemme hyväksyneet komissiossa selvän agendan toinen päivä kesäkuuta ja sen on neuvosto hyväksynyt ja sitä, sitä sitä, sen komission, komissio vuoden 2011 loppuun mennessä vielä uudistaa ja siitä sitten tehdään uusia päätöksiä. Hyvä puhemies, hyvät edustajat, huomauttaisin vielä tähän loppuun, että luottamus ja meidän väliset suhteemme näiden toimielinten välillä ja keskustelun innostaminen on erittäin tärkeää ja vaatii meiltä rohkeutta. Minä haluaisin joka tapauksessa omassa roolissani kovasti teitä kiittää komission jäsenenä. Eh, Kiitoksia komission jäsenelle. Nyt sitten ryhmien puheenvuorot. Ensin EPP, eh, herra Garcia Margallo, minuutti 30. Kiitos eh, puhemies. Tämä on mahtava päivä Euroopalle. Joulukuussa me elimme kauheita hetkiä, mutta nyt sitten komission ja neuvoston avustuksella me olemme päässeet hyvään sopimukseen, hyvään yhteisymmärrykseen, jonka pohjalta me voimme luoda todellisia, autenttisia, aitoja eurooppalaisia viranomaisia, jotka hoitavat kansanvaltaista rahoitusmarkkinoiden valvontaa meidän parlamenttimme kanssa. Ja nämä viranomaiset tekevät työtä taatakseen sen, että kaikki pankit kuuluvat samojen sääntöjen piiriin koko unionin alueella. Ja tässä myös kansallisille valvojille asetetaan selkeät säännöt, ja jos kansalliset järjestelmät eivät sääntöjä noudata, niille annetaan rangaistuksia, ja tähän linkitetään myös pankkijärjestelmä. Ja varsinkin niille pankeille, jotka ovat järjestelmäriskien tuottajia, tuottajina mahdollisia, aiheuttaa lisää kriisejä ja myös kansallisten tiettyjen rahoituslaitosten valvontaa on nyt parannettu. Tämä keskustelu keskustelu osoittaa sen, että tämä parlamentti ei ole mikään rakkikoira, joka vain haukkuu neuvostoa, vaan pysyy omien kantojensa takana Eh, emmekä me myöskään ole, mm, halua vain ottaa, viedä komissiolta ja neuvostolta kaikkea pois, vaan me haluamme yhdessä tehdä työtä. Me haluamme olla komission ja neuvoston ystäviä. Kiitokset kaikille edustajille, kiitos Barnierille, kiitos esittelijälle ja, ja varjoesittelijälle ja myös Reinersille. Meillä on tässä käsissämme nyt aivan loistava ö, teksti, jonka pohjalta varmasti pääsemme eteenpäin Euroopassa. Kiitoksia. Grazie per... Kiitoksia. Sitten sosiaalidemokraattien ryhmän edustajana Peter Skinner 230. Kiitoksia, kiitoksia komission jäsenelle ja herra Reindeiselle. Kiitoksia David Wrightille, hänen toimistaan ja myöskin muille kollegoille, jotka ovat täällä paikalla. Tämä on ollut melko menestyksekäs asia mielestäni, mutta ää, äh, tässä nyt täytyy tarttua hetkeen. Rahoituskriisi on antanut virastoille – tärkeän asian koko Euroopan unionin alueella ja ehkä jopa koko maailman alueella. Niillä täytyy olla myöskin vastuullisuutta ja se, että tarkoituksenmukaisesti tehdään näin ja tämän täytyy tietysti sitten koskea myöskin kansalaisia joiden elinkeino riippuu tästä. Ei ole epäilystäkään siitä, että keskustelut parlamentin ja jäsenvaltion välillä on usein johtanut jännitteisiin, mutta kukaan ei ole tässä täysin saanut tahtoa läpi, vaan kaikki ovat kuitenkin menestyneet tässä. Parlamentti on toivonut enemmän voimia Euroopan tasolla ja totta kai tämä on ollut sitten jäsenvaltioiden toiveiden vastaista osittain. Jotkin tässä talossa haluavat mennä vielä pidemmälle ja luoda suoraa valvontaa. Me, meidän kaikkien täytyy totta kai olla varovaisia kunnianhimoisia. Totta kai meillä täytyy olla hyvät vastaukset, kun ajatellaan tätä pankkikriisiä. Rahoitus, se, että rahoitusala on tasapainossa, on, sillä on historialliset perusteet. Kansalaiset ovat olleet mukana tässä ja myöskin kansalliset viranomaiset ovat osoittaneet, että ne voivat auttaa meitä tässä tilanteessa, mutta nämä uudet virastot, viranomaiset antavat meille mahdollisuuden tarkentaa tätä ja tätä meillä ei ole aikaisemmin ollut ja tästä syystä on tärkeää, että se nyt toteutetaan. Virastot ovat myöskin käytännön tasolla mukana. Meillä on yhteinen, yhteinen järjestelmäriskikomitea. Sen tarkoituksena on tehdä yhdessä päätöksiä ja vaihtaa tietoja. Tämän tarkoituksena on sitten vähentää systeemisen riskejä. Totta kai myöskin tässä annetaan EKPn puheenjohtajalle valvonta mahdollisuus, mutta jotta voitaisiin välttää kasinotyyliset toimet viime vuosilta, niin meidän täytyy toimia vastuullisesti ja käyttää oikeanlaisia välineitä totta kai tarvitaan kunnianhimoa. Kyse on ihmisten, ihmisten varoista ja säästöistä. Mielestäni tämä valvontainfrastruktuuri on hyvä, mutta sitä täytyy kasvattaa todella nopeasti. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Niin, saanko esittää kysymyksen? Tai saako tässä esittää kysymyksen teille? Herra Dartmouth haluaa esittää kysymyksen. Sir, on what Hyvä herra, miltä pohjalta te oletatte, että päätökset ja uusien eurooppalaisten toimielinten päätökset tulevat olemaan parempia kuin ne päätökset, joita sääntelyorganisaatiot tekevät nyt kansallisella tasolla? Kiitos. I think if you'd listened to my speech... Niin, jos kuuntelit tätä puhetta, niin, niin tämä täytyy tapahtua koordinaatiossa kansallisten viranomaisten kanssa. Ja ainoastaan silloin, jos lainsäädäntö, jota me luomme tätä varten, on tämän talon demokraattisen proseduurin mukaista, joten tämä tarjoaa kyllä parhaat edellytykset. Ja jos nyt ajatellaan että kun istutte siellä saarellanne ja mikään ei kosketa teitä, niin tämä ei kyllä ole totta, koska nämä realiteetit ovat kyllä antaneet meille aivan oikeanlaisen opetuksen. Grazie per il gruppo ALDE. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten ALDE-ryhmän edustaja Rova Bowles. Thank you. Kiitos komissaari, puheenjohtajavaltion edustaja. Me saavutimme sen, valvonta-arkkitehtuuri. Juna on lähtenyt asemalta ja me oletamme suuria asioita tältä uudelta yhteiseltä sääntökirjalta. Kuitenkin rahoituslainsäädäntömme on vielä niin kuin sveitsiläinen juusto. Siinä on reikiä ja se on sellainen, että yksittäinen sääntökirja ei saavuta tätä koskaan. Se on yhteinen häpeämme ennen kuin kaikki me hyväksymme yhteiset yhden yhtenäisen rahoitusmarkkinan. Tässä annetaan uusi ulottuvuus sille, että saadaan rajat ylittävää koordinaatiota, mutta se tarkoittaa, että pitää olla varovaisempi, jotta varmistetaan, että teemme vastuullisia markkinoita lähellä olevia päätöksiä. Meidän pitää saada rahoitusvalvojat yhteen ja niiden pitää saada sormensa joka väliin, jotta tehdään oikeita päätöksiä, koska huono päätös ei parane sillä, että sitä levitetään laajalle. Kiitos. Grazie per il... Kiitoksia. Seuraavaksi ryhmä, äh, vihreät, herra Giegold, kaksi minuuttia. Working. Ah, thank you. So, Hyvä. Wirklich, um... Niin, tänään on kyllä sellainen päivä, jolloin euro, eurooppalaisen talon yksi kulmakivistä on asetettu. Ja tässä on hyvin paljon valheitakin esitetty. On todettu, että rahoituskriisi ei aiheuttaisi mitään, ja nyt sitten ollaan sitä mieltä, että tällainen nationalisoituminen tapahtuu uudestaan. Eurooppa siis on tehnyt johtopäätöksensä, mutta täytyy tehdä selväksi se, että on asioita, joita täytyy tässä vielä edistää tässä rahoitusmarkkinalainsäädännössä. Parlamentti on kyllä saavuttanut paljon tärkeitä asioita ja tämä onnistui siksi, koska eri voimat tässä talossa tekivät yhteistyötä ja estivät sen, että monet jäsenvaltiot eivät olisi ottaneet opiksi tästä kriisistä. Monet tärkeät kysymykset ovat jääneet avoimiksi. Esimerkiksi se, että kuinka paljon henkilöstöä nämä viranomaiset saavat mitä ne tekevät uusilla kompetensseilla, jos ei ole riittävästi henkilöstöä ja varoja. Olemme kuulleet signaaleja siitä, että tämä ei ole vielä selvää. Meidän täytyy yhdessä toimia tämän eteen. Sitten toinen kysymys on se, mitä tapahtuu näiden viranomaisten puheenjohtajille, koska meidän täytyy myöskin tässä katsoa, että valitaan aivan oikeat henkilöt. Meille vihreinä oli tärkeä askel se, että saamme avoimuutta uusien kansainvälisten yritysten kirjanpito lainsäädännössä. Ja nyt sitten tässä komissio on ilmoittanut matkasta ja tämä country by country raportointi, siihen on tulossa tiedonantoja, me todellakin odotamme sitä ja myöskin hyvää yhteistyötä. Sitten on olemassa Ekonen neljän koordinaattorin ilmoitus siitä, että keskeiset kumppanit otetaan tähän mukaan ja tästä nyt edelleenkin sitten väännetään kättä. Sitten vielä viimeinen huomautus. Toivon, että myöskin taloudellisen hallinnoinnin kohdalla saadaan koherenssia aikaiseksi, koska muuten parlamentti ideologisoi tämän keskustelun uudestaan. Emme sitä saa sallia, koska neuvosto ei ikävä kyllä voi mitään järkeviä ratkaisuja tehdä sitten tämän asian puitteissa. Kiitos. Grazie eh, Kiitoksia. Seuraavaksi sitten ECR, herra Swinburne, kaksi minuuttia. The legacy of this financial crisis has been a... Tämä kriisi on ollut epävarmuuden pilvi, joka on ollut koko julkisen sektorin yllä. Pankit, yhteisöt, yritykset tuntevat epävarmuuden päivittäinen, jotta taloudet voivat osoittaa elpymisen merkkejä, on varmistettava, että epävarmuus pääst, siitä päästään eroon. Epävarmuudet finanssikriisin myötä on, ovat liittyneet juuri sääntelyyn. Kuka tekee sääntelyä? Mitkä toimielimet täytäntöön panevat? Parlamentti on esimerkinomaisesti keskustellut aiheesta ja yksityiskohtaisesti käynyt läpi kuka, kuka mitä missä milloin, miten sääntelyä tehdään. Nyt on saavutettu tasapaino jäsenvaltioiden välillä, niiden vastuuvalvonnasta sekä uusi yhteinen eurooppalainen viranomainen, jotta saadaan yhtenäiset markkinat rahoitusmarkkinoille. Lisäksi tämä uusi Euroopan järjestelmäriskikomitea on merkittävä asemassaan. Tässä on varmistettava, että saamme niitä varoja polttoaineeksi julkisille sektorille ja rahoituspalveluiden myymiselle. On myös hallittava eurooppalaisissa pankeissa globaaleja riskejä säännönmukainen, johdonmukainen lähestymistapa kriiseissä, jota varmistetaan myös välitystä valvojen välillä ja että täytäntöön pannaan kaikilla rahoitus, kaikissa rahoitussektoreissa ja keskuksissa näitä sääntöjä. Tämänhetkinen valvontapaketti tarjoaa sen tasapainon, jota vaalitaan. Puhemies keskeyttää. Kiitos. Anteeksi, voisitteko puhua hitaammin? High caliber, financially... Hyvin pätevä äh, henkilöstö vaaditaan ja pyydän, että komissio varmistaa tämän saatavuuden. Kiitos. Grazie per il gruppo della... Kiitoksia. Seuraavaksi GUEN ryhmän puhuja herra Kluute, kaksi minuuttia. Ja, danke. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää niitä kollegoja, jotka tässä ovat olleet mukana näissä hyvinkin hankalissa neuvotteluissa ja keskusteluissa. On hienoa, että esittelijä ja varjoesittelijä ovat päässeet näinkin hyvään lopputulokseen, varmaankin parhaaseen mahdolliseen, mikä oli mahdollista, mutta myöskin haluan tässä kritisoida muutamia asioita. Täällä on kolme kohtaa, jotka eivät ole täysin tyydyttäviä. Meidän mielestämme yksi liittyy siihen, että kompetenssit eivät ole riittävät, joita nämä valvontaviranomaiset tulevat saamaan. Olisi hienoa, jos näitä olisi hiukan laajennettu. Mielestäni on myöskin virhe, että valvontaviranomaiset jaetaan useaan eri paikkaan. Me puhuimme sen puolesta, että heidät tai että ne olisivat yhdessä paikassa, koska sekin olisi varmasti helpottanut ja tehostanut työtä. Sven Giegoldkin jo puhuin siitä, että tämä henkilöstön valinta, sen tulisi olla jatkossa parempaa. Nämä ovat kritiikkikohtamme, mutta tämä on kuitenkin mielestämme askel oikeaan suuntaan. Tärkeä sellainen rahoitusmarkkinoiden uuteen valvontaan, joka meillä on tässä olemassa. Mutta myöskin olemme sitä mieltä, että tässä täytyy tulla muitakin toimenpiteitä vielä, jotta saadaan todellakin tehokkaat rahoitusmarkkinoiden järjestelmät ja että eurooppalaisen, eurooppalaisten sääntelyjen avulla voidaan tällainen tämänhetkinen kriisi välttää tulevaisuudessa. Meidän ryhmämme varmastikin puoltaa tätä. Tässähän on joitakin lainsäädäntömietteitä äh, otettu esiin. Toivomme, että siihen tulee vielä lisää substanssia, koska tästä voi sitten ehkä tulla tehokas ja hyväkin asia. Mutta mielestäni tässä nyt todellakin muita tai lisää äh, toimenpiteisiin on kuitenkin ryhdyttävä. Kiitoksia, että kuuntelitte. Kiitos. Seuraavaksi EFD-ryhmän puhujan herra Blum kaksi ja puoli minuuttia. Um, yes. Kyllä, komissaari, kun viimeksi tapasimme, ilmaisin suurta huolta siitä, että Lontoon, äh, London Cityn sääntely siirtyisi Brysseliin. Nyt kun olette astuneet virkaan, niin voitte ehkä ymmärtää, että merkittävä osa yhdistyneen kuningaskunnan bruttokansantuotteesta tulee nimenomaan rahoituspalveluista. Se on hyvin tärkeä ala yhdistyneelle kuningaskunnalle. Itse asiassa se kerää suurimman osan veroista, 45 miljoonaa puntaa päivittäin, jotka lähetämme tänne tukeaksemme aika epäilyttävää Euroopan unionin toimintaa, joka ei ole antanut äänestäjillemme minkäänlaista sananvaltaa. Tämä on osa sitä koko juttua. Ymmärtäkää, että isot eläkkeet, isot palkat eivät kasva puissa. Sanoin myös teille, että voisimme oppia jotain Australiasta, Kanadasta ja muista, jotka eivät ole kärsineet finanssikriisistä. Ja te aika houkuttavalla äh, sellaisella tavalla, gallialaisella äh, tavalla totesitte, että eihän näin ole, mutta ymmärrätte, että tällainen lähestymistapa ei vetele tulevaisuudessa. Pelkään komissaari, että saamme sääntelyä äh, epätietoisilta, epäosaavilta parlamentaarikoilta, virkamiehiltä, mm, anakronistisilta sosialisteilta, kommunisteilta, saksalaisilta, poliitikoilta, hyvän tahtoisilta kotiäideiltä sekä kolmatta ikäpolv- ikäkautta eläviltä mummoilta. Maatalous, kalastus, energia, työllisyys, maahanmuutto ja kauhujen kauhu, aika pommi, yhteen, yhteisvaluutta on käsittämätön litania. Eikö tämä ole epäonnistuminen? Eikö Euroopan unioni voisi onnistua yhtä, yhtään vahingossakaan missään. Pahoittelen, mutta minä en ole tyytyväinen. Olen epätoivoisen vihainen, että brittikonservatiivit ovat nyt luovuttaneet äh, London Cityn sääntelyn. Jos Dave Cameron olisi ollut Trafalgarilla, niin sitten siellä olisi joku toinen henkilö ollut Trafalgar Squareilla paljon myöhemmin. Kiitos. Grazie. Per i non iscritti... Kiitoksia oikein paljon. Sitten sitoutumattomien puhuja herra Sosa Wagner, yksi minuutti. <clears throat> Felicito. Onnittelen kaikkia niitä, jotka ovat tehneet työtä tämän rahoituspaketin eteen. Erityisesti onnittelen viranomaisia, virkamiehiä ja tästä tämän talon edustajia talouskriisi oli suorastaan huima ja se tarvittiin, jotta Eurooppa ylipäätään heräsi. Me olemme kuitenkin menettäneet tässä mahdollisuuksia vahvistaaksemme nyt Euroopan unionin toimielimiä. Nämä uudet viranomaiset, niillä on ainoastaan rajoitettu valvontamahdollisuus paljon rajoitetumpi kuin kansallisilla viranomaisilla ja on hyvin ikävää, että näitä ei ole saatu laajennettua vielä enemmän esimerkiksi kun ajattelemme suhteita suhteessa Euroopan keskuspankkijärjestelmän yhtenäistämiseen. Näin olisi voitu toimia nytkin. Näin olisi päästy kokonaan vuoden yli eikä vain puoliväliin. Kiitos. Grazie, proseguiamo. Kiitoksia. Nyt jatkamme. Seuraavat puhujat ensinnäkin herra Goses, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Puheenjohtaja, komissaari, minä jatkan onnittelijoiden kuorossa ja korostan, kuinka hyvää työtä parlamentti on tehnyt valmistellessaan pakettia. Ja tämä osoittaa parlamentin halukkuutta. Ilman parlamentin panostusta tällä paketilla ei olisi eurooppalaista luonnetta, kuten sillä nyt on. Ecofinissä toivon, että tämän toimikauden jopa ennen tämän kuukauden loppua löydettäisiin nyt vielä vastaukset niihin avoinna oleviin kysymyksiin. Nimittäin jos me emme investoi eh, viineihin, niin Belgian avulla varmasti löydämme myös private equity ja hedge funds kysymyksiin ratkaisun. Komissio tarjoaa nyt ne rakennusainekset, jolla saisimme kaikki rahoitusmarkkinoiden tuotteet säänneltyä. Kyseessä ei ole sääntely sääntelyn vuoksi, vaan sääntely eh, ja valvonta sillä tavalla, että voidaan vähentää myös rahoitusjärjestelmien eh, perusriskit ja sisäiset riskit. Kaiken suuren työn jälkeen auttaakseen meidän parlamenttia saavuttamaan työt. Me löydämme tämän paketin pian Euroopan tieltä. Sanchez. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Sanchez Presedo, kaksi ja puoli minuuttia. Komissario. Puhemies, hyvä Barnier, Reinders, hyvät työtoverit, me olemme jo nyt päässeet tähän kompromissiin ja me yhdellä lukukerralla pääsemme siitä varmasti eteenpäin. Eurooppalaista valvontaa on yritetty saada aikaiseksi pitkän aikaa Euroopan rakentamisessa. Se on hyvin tarpeellinen yhdistääksemme rahoitusta ja luodaksemme todellista rahoituspolitiikkaa ja parantaaksemme kilpailukykyä. Tämä on ollut myös avoin kysymys voidaksemme rahoitusongelmia ja kriisejä korjata ja myös globaalia rahoitusjärjestelmää parantaa ja myös kansallisella tasolla. Tämä kriisi osoitti, että markkinoiden toiminta oli riittämätöntä. Meidän täytyy korjata nämä sääntelyn ongelmat, joita nyt on löydetty, ja sääntelyn puutteet, jotka nyt on havaittu. Ja me tarvitsemme tällaista uutta rahoitusuudistusta. Eurooppalainen säädösjärjestelmä on ollut äärettömän heikkoa ja valvonta aivan olematonta. Nyt siihen täytyy puuttua. Me tarvitsemme täydellisen, kattavan ja uskottavan uudistuksen uudistuksen. Tämä on yksi askel eh, järkevää järjestelmää kohtaan. Parlamentti on tehnyt yhdessä työtä eh, sen eteen, että rahoituspaketti olisi sekä tasapainoinen että takaisi rahoitusjärjestelmien ja laitosten likviditeetin ja suojaisi myös kuluttajia ja veronmaksajia Eli tällainen kolmikantainen lähestymistapa meillä oli. Me haluamme toimia varovaisemmin myös järjestelmäriskien eteen ja erityisesti haitalliset rahoituspalveluvälineet haluamme poistaa markkinoilta ja toimia sellaisen järjestelmän, hallintajärjestelmän eteen, joka todellakin vastaisi veronmaksajien tarpeisiin. Tämä teksti, tämä uusi paketti takaa meille uudet viranomaiset ja sektorikohtaisen lähestymistavan moniin eri kohtiin ja takaa niille omat tekniset säännöt sääntönsä ja lisää myös avoimuutta ja tiedon, kulut, tiedon kulkua ja yhteistyötä. Me tarvitsemme selkeän aikamäärän sille, että tämän lainsäädäntökehityksen saamme oikeasti valmiiksi. Nyt se on käsittääkseni vuosi 2012 ja siihen mennessä meidän täytyisi päästä tästä asiasta jo loppuun käsitellyksi. Minä toivon, että tämä asia menee todella eteenpäin suurin askelin. Tämä on ensimmäinen kompromissi, ensimmäinen kansanvallan lisäämisen väline Euroopassa, koska kansanvallan tehtävänä on luoda lakeja ja sitten valvoa niitä, jotta näitä lakeja toteutetaan tehokkaammin. Jos, ja me tarvitsemme juuri nimenomaan tätä, jos haluamme luoda vahvemman rahoituksellisen Euroopan. Kiitoksia. Grazie eh, per un minuto. Kiitoksia. Nyt sitten minuutin puheenvuoro Rova Goulart. Komissaari, ministeri, paljon on sanottu, sopimus on saatu, se on tyydyttävä, kiitos kaikille. Halusin vielä ottaa tästä opikseni tulevaisuudelle. Yhteispäätösmenettely ei voi koostua, aivan kuten ECOFIN teki viime joulukuussa, että tehdään yksimielinen päätös ja sitten parlamenttiin esitellä asia, Että, niin, että harmi juttu, mutta sovimme tästä jo ja pitää mennä nopeasti, kun markkinat odottavat. Hyvä ministeri, kiitän, että Belgia puheenjohtajavaltiona on sitoutunut enemmän vuoropuhelun kanssamme ja halusin vain varoittaa tästä rahoitushallinnosta. Aivan kuten valvonnassa, haluamme tiimityötä ja haluaisin teille viestin, herra Reinders, teidän kannalta teiltä neuvostolle ja, ja herra Barnierin kautta komissiolle. Me haluamme olla mukana prosessissa välittömästi alusta pitäen yhteispäätösmenettely roolissamme täysin. Emme halua, että asioita päätetään jo työryhmätasolla tai neuvostossa. Ja kertokaa herra Van Rompäille, että olemme hyvin tyytyväisiä, että Ekon valiokunta saa toimia omassa roolissaan niin kuin sille on luvattu. Kiitos. Grazie. La parola a... Kiitos. Herra Ferber seuraavaksi. Minuutti 30. Kiitoksia. Äh, arvoisa puhemies, äh, komission jäsen, neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat, mielestäni tänään on hyvä päivä, ei ainoastaan eurooppalaisille toimielimille, vaan myöskin Euroopan kansalaisille, koska nyt olemme onnistuneet äh, kaksi vuotta sen jälkeen, kun Lehmanin pankki romahti löytämään rakenteen, joka ei kyllä jokaista ongelmaa rahoitusmarkkinoilla tule poistamaan, vaan myöskin vaikuttaa siihen, että nämä ylijäämät, joita rahoitusmarkkinoilla on tapahtunut, eivät enää ole mahdollisia ja tästä voimme olla ylpeitä. Haluan kiittää Belgian puheenjohtajavaltiota, koska meillä on sellainen vaikutelma, siis olen samaa mieltä siitä, mitä Rova Goulart totesi, että neuvosto tässä alussa kyllä teki yksimielisen päätöksen, mutta ei ratkaissut ongelmia. Ja tämä oli Euroopan parlamentin ö, ö, menestystarina, että se löysi ratkaisun, kestävän sellaisen, ja joka tulee pitämään huolen siitä, että me, ö, meillä on hyvin kestävät valvontarakenteet ja että meillä on myöskin väline laatikko kriisien varalta, jotta tällaiset ylilyönnit saadaan vältettyä tulevaisuudessa. Joten haluan kiittää siitä, että todellakin tässä hyvin paljon työtä tehtiin. Haluaisin myöskin kiittää komissiota, joka hyvin oikeudenmukaisen vuoropuhelun kautta varmisti sen, että parlamentin ja neuvoston kannat saatiin lähennettyä. Nehän olivat hyvin kaukana toisistaan. Kiitoksia. Grazie, la parola. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Tremosa, minuutin puheenvuoro. Moltes gracias, señora presidenta. Kiitokset, puhemies. Dear sirs, the president of the European Central Bank will become... EKPstä tulee tulevaksi viideksi vuodeksi EKPn e puheenjohtajasta tulee olevan Euroopan järjestelmälliskomitean komitean puheenjohtaja. Tämä ei ole pieni asia. Se tarkoittaa sitä, että EKP on yhteisten rahoitusmarkkinoiden hallinnossa mukana. Herra Trichet, joka on myös vastuussa näistä asioista täällä parlamentissa. Hänen tulee vastata kaikista rahoitusvalvontakysymyksistä, ei pelkästään kysymyksiin, jotka liittyvät hintavakauteen. Tällä uudistuksella EKPn pääjohtaja riskeeraa uskottavuutensa ja maineensa saavuttaakseen teho, tehokasta rahoitusvakautta EU:ssa. Kiitos tällä uudistuksen, tämän uudistuksen normaali kaupankäynti tulee olemaan vaikeampaa näissä instituutioissa, joissa kriisi syntyi. Paljon kiitoksia. Grazie, la parola... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Rova Lulling. Kiitos puhemies. Minä haluaisin myös liittää ääneni niiden joukkoon, jotka ylistävät tätä rahoitusvalvontapakettia. Tämä on oikein hieno ratkaisu siitä syystä, että me olemme edustaneet jäsenvaltioita ja tätä Tämä komissio, kompromissi on tietysti hyvin raskas sinänsä, mutta me halusimme tuoda tälle paketille paljon eurooppalaisemman hengen ja luot uskottavuutta ja tehokkuutta luodaksemme. Rouva Gular ja minä, gularia, minä olemme kovasti vieneet eteenpäin sitä ajatusta, että Euroopan keskuspankki todellakin osallistuisi tähän järjestelmäriskityöhön johtaja, puheenjohtajana, ja me olemme aivan varmoja siitä, että tämä kysymys kysymys on nyt oikein ratkaistu. Nyt koko tulevaisuus näytti aikaisemmin hyvin pirstaloituneelta kansallisessa järjestelmässä ja sen takia me tarvitsemme tällaisen hyvin tehokkaan eurooppalaisen järjestelmän, jonka legitiimisyys on taattu koko kansainvälisellä tasolla. Ja näin keskuspankin, Euroopan keskuspankin puheenjohtajan eh, rooli ja arvokuus tämän järjestelmäriskin riskin ja ryhmän johtajana on aivan keskeinen. Eh, ja näin kyse ei ole mistään vallan väärinkäytöstä tai vallan liian, liiallisesta käytöstä, vaan meidän täytyy viedä tätä EKPn roolia todellakin eteenpäin. Ja toivon, että nämä uudet viranomaiset saadaan myös mitä pikimmin voimaan, jotta voitaisiin luoda kaikkien osallistuvien kumppaneiden kanssa luottamusta ja yhteishenkeä aikaiseksi. On ollut hyvin, olemme olleet liian hitaita tekemään työtä, mutta nyt tässä vaiheessa tilanteessa kuitenkin olemme saaneet luoda tällaisen selkeän sokkelin tälle mallille, jota sitten tulevien vuosien aikana voimme arvioida. Kiitoksia. Grazie, iniziamo il catch di... Kiitoksia. Nyt aloitamme sitten äh, menettelyn ilman puhujalistaa. Mutta meillä on aika ainoastaan viidelle puhujalle. Herra Palone, yksi minuutti. Grazie, presidente. Siamo... Kiitoksia, Puhemies, me olemme vakuuttuneita siitä, että globaaleilla markkinoilla tilanne on sellainen, että tässä kyllä tarvitaan sopivaa valvontaa. Viimeaikaiset kriisit ovat sen osoittaneet meidän täytyy saada aikaiseksi yhteisiä päätöksiä too big to fail. Myöskin Euroopan tasolla tämä tulee toteutumaan jossakin vaiheessa. Jos meillä on samankaltaisia kriisejä menneisyydessä, ei kansalaisten niistä tarvitse ottaa vastuuta. Meidän täytyy toimia avoimesti. Meidän täytyy selvästi sanoa, kuka on vastuussa eli rahoitusjärjestelmä. Täällä parlamentissa rooli, sen rooli on ollut merkittävä. Me, minä totesin aina, että me tarvitsemme riippumattomia viranomaisia, joilla on mahdollisuuksia, jotka voivat myöskin langettaa sanktioita. Joten mielestäni on hyvä, että ei pitäisi, tai pitäisi sellaisia rahastoja perustaa, jotka eivät ole pankkien perustamia. Täytyy varmistaa se, että pienet ja keskisuuret yritykset eivät joudu kantamaan vastuuta tästä. Kiitoksia, herra Kutas. Yksi minuutti. Kiitokset, eh, puhemies. Minä olen kovasti iloinen siitä, että olemme nyt saaneet aikaiseksi tällaisen valvontapaketin. Aikaisemmin järjestelmä oli kovin pirstaloitunut. Nyt me olemme saaneet makrotasolle tällaisen yhtenäisen järjestelmän ja näin voimme toimia yhdellä äänellä koko Euroopassa. Meidän täytyy toimia makrotaloudessa hyvin varovasti ja hyvin tarkasti ja nyt olemme saaneet sellaisen järjestelmän aikaiseksi, jonka pohjalta voimme talouskriisiä ja ehkäistä tulevaisuudessa. Valitettavasti me olemme saaneet naiset liian vähän valtaa päätettäessä viranomaisten nimittämistä tulevaisuudessa. Ja meidän, me tarvitsisimme myös oman edustajamme tähän järjestelmäriskiryhmään. Jäsen ja valtiot, jäsenvaltioiden täytyy saada äänensä kuuluviin näissä kansain, tässä kansainvälisessä järjestelmässä, koska ne valvovat niin suurta osaa meidän yhteistä talousarviotamme. Euroopan tulevaisuus vaatii meidän poliittista sitoutumistamme

Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Brons minun. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Tavalliset ihmiset näkevät kriisit katastrofeina. EU näkee kriisit mahdollisuuksina kerätä valtaa itselleen kaikki kansallisten hallitusten kustannuksella. Jäsenvaltiot menettävät suvereniteettinsa omista rahoitusjärjestelmistään, vaikka kriisi yhdistyneessä kuningaskunnassa käsiteltiinkin aivan riittämättömästi. Se johtuu siitä, että UK hallitukset eivät ole harjoittaneet valtaa yksityispankkeihinsa. Pankit eivät ole tavallisia yrityksiä, joiden kannattaa antaa toimia äh, itsekseen. He ne käsittelevät suuria rahasummia eikä niitä voi jättää sääntelyttä. L'ultimo eh, eh, intervento per un... Sitten viimeinen puhuja, herra Bals, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minun näkökulmastani tämä neuvottelukompromissi on kulmakivi eurooppalaisessa rahoitusvalvonnassa. Se, että neuvoston puheenjohtajavaltio toimii tässä rakentavasti ja jäsenvaltiot toimivat mukana, jotka aikaisemmin tässä olivat vastahankaan, löysivät hyvän yhteisen ratkaisun. Me emme tässä nyt saaneet mitään hampatonta tiikeriä aikaiseksi, vaan virastot, jotka nyt todellakin voivat myöskin pureutua tähän asiaan tulevaisuudessa – kansalliset valvontaviranomaiset eivät enää tästä ole vastuussa, vaan Eurooppa on yhteisesti tästä vastuussa. Myöskin tulevaisuudessa päätökset riippuvat eurooppalaisista toimielimistä. Tämä tarkoittaa sitä, että vastuuta on enemmän. Tärkeää minulle on myöskin se, että eurooppalainen järjestelmäriskikomitea on sellainen, että sitä johtaa EKPn puheenjohtaja haluan kiittää esittelijää ja sitä, että tämä yhteistyö toimi hyvin myöskin ryhmien välillä. Kiitoksia. Grazie. La parola. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Barnier, komission jäsen. Pyydän, että täällä nyt ihmiset hiljenisivät. Kiitos. Kiitos puhemies. Tässä keskustelussa haluan kiittää kaikkia esittelijöitä, ryhmien vastaavia ja parlamentin jäseniä, jotka ovat lähes yksimielisesti esittäneet kantansa tukeakseen tätä välitysratkaisua ja tätä pakettia. Minä haluaisin vahvistaa sen, että nämä kaikki uudet eurooppalaiset viranomaiset, samoin kuin tämä järjestelmäriski eivät suinkaan korvaa näitä kansallisia viranom- valvontaviranomaisia, vaan tukeutuvat niihin ja toimivat paljon tarkemmin. Hyvät kollegat, hiljaisuutta saliin. ja näin verkottaa nämä kansalliset viranomaiset ja yhtenäistää toimivallan ja asiantuntijuuden voidaksemme vastata todella eurooppalaisesti silloin, kun tarve niin vaatii eurooppalaisiin riskeihin ja vaaroihin ja näihin rahoituslaitosongelmiin, jotka toimivat hyvin pitkälti rajat ylittävästi. Teidän avullanne ja neuvoston avulla tätä työtä on tehty ja me olemme tiili tiileltä saaneet rakennetuksi tämän SEPA-maksujärjestelmän, yhteisen maksujärjestelmän ja olemme saaneet luotua uudelleen nämä markkinaavien väärinkäyttötekstit ja rahoitusvalvonta, direktiivitekstit, samoin kuin luottolaitos- ja luokittelulaitosjärjestelmät ja myös sitten yrityshallintajärjestelmät, jotta me voimme ja myös nämä sijoitusrahoitusjärjestelmät yhtenäisemmiksi. Me olemme tehneet tätä työtä kovasti päättäväisesti ja erityisesti juuri siitä syystä, hyvät naiset ja herrat, että tämä on meidän yhteinen tiekarttamme ja myös tuolla G20, että ei mikään rahoituslaitos luo sellaisia välineitä, jotka, jotka jäisivät sitten tämän valvonnan, tehokkaan valvonnan ulkopuolelle. Meidän kunnianhimoinen tavoitteemme on toimia yhdessä ja kansalaiset ovat hyvin vaativia ja heillä on oikeus siihen ja heitä varten me haluamme yhdessä olla luomassa viivyttelemättä mitä parhainta kansan, maailmanlaajuista valvontajärjestelmää. Euroopan täytyy pitää tätä kunnianhimoisena tavoitteenaan ja luoda sellainen valvontamalli, jota voidaan käyttää koko maailmassa, joka palvelee koko maailmaa ja tämä on nimenomaan eurooppalaisten kansalaisten ja veronmaksajien tavoite ja koko rahoituslaitos maailman yhteinen kunnianhimoinen tavoite. Kiitokset. La parola al... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Kiitos puhemies. Hyvät Euroopan parlamentin edustajat, kiittäisin kaikkia puhujia ja suurta enemmistöä, joka on tukenut tekstejä ja tekstejä, joista äänestätte. Olen tyytyväinen, kuinka suuri kiinnostus tätä aihetta kohtaan esiintyy rahoitusvalvontaa, rahoitusvalvontapakettia kohtaan. Kuten muuten monet ovat sanoneet, ensimmäinen todellinen oppi kriisistä on keskusteltu paljon teksteistä, mutta uuden rahoitusarkkitehtuurin ja valvontaarkkitehtuurin aikaansaaminen Euroopan järjestelmäriskin komitea on se ensimmäinen oppi tästä kriisistä. Toinen asia on se, että kyseessä on prosessin alku. Michel Barnier muistutti tästä me tulemme ottamaan käyttöön paljon muitakin elementtejä tähän prosessiin. Sääntelyä tulee vielä vahvistaa huomattavasti. Monet ovat viitanneetkin siihen. Tulemme jatkamaan samalla tavalla. Työskentely komission, neuvoston sekä Euroopan parlamentin välillä. Belgia puheenjohtajavaltiona on täysin päättänyt jatkaa työtä samalla tavalla toivottavasti tulevat päivät saavat asioita eteenpäin esimerkiksi mm, investointirahastojen osalta valmistella olevia direktiivejä sekä nämä, luotto, nämä luokituslaitokset, johon viitattiin myös, mehän olemme nyt jo ehdottaneet ja tästä on sovittu, että epävirallisessa Ecofinissa äh, Rova Bowles tulee sinne vierailemaan kertomaan meille työn etenemisestä ja hän saa myös viestin teille. Minä en aio pitkittää puheita tässä nyt, koska tää tulee tapahtumaan tärkeitä asioita kohta täällä. Toivon kuitenkin, että voimme jatkaa tätä mm, työtä tämän historiallisen äänestyksen jälkeen. Tapaamme tulevina viikkoina, tulevina päivinä ja jatkamme työtä samalla määrätietoisuudella ja tahdolla uusien tekstien myötä, joita teille tulee käsiteltäväksi. Kiitän kaikkia omasta panostuksesta siihen, että viime kuukausina olemme päässeet eteenpäin tässä asiassa, joka on ensimmäinen oppi, jonka olemme ottaneet tästä finanssikriisistä. Kiitän. Grazie. Ehm, la discussione è chiusa. Kiitoksia. Näin tämä keskustelu päättyy. Care colleghe e cari Hyvät kollegat, hyvää päivää. Meillä on hyvin nuori kollega, joka vasta muutama päivä sitten tuli tänne, Victoria, herra Lulin tytär. Onnittelut molemmille. Voin tämän varmastikin sanoa kaikkien kollegojen nimissä. Aivan lyhyesti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Sono qui oggi... Kiitos, puhemies. Minä istun tässä tyttäreni Victorian kanssa – ja varmastikin puhun monien naisten puolesta, jos totean, että yritän tässä yhdistää työ- ja perheelämän. Totta kai äh, haluan myöskin olla hyvä äiti. Eurooppalaiset toimielimet, etenkin parlamentti, ovat sellaisessa asemassa, että äh, sen tulisi äh, toimia sen puolesta, että kaikki naiset voivat toimia samalla tavalla. Kiitoksia. E nostro... Hyvä. me varmastikin välitämme eteenpäin tämän mainitsemanne asian. No niin, ja nyt